salissa tämän aiheen yhteydessä. Äänestys pidetään tänään kello 12. Seuraavaksi ö, olen saanut EPPltä ja Vihreiltä pyyntöjä jäsenten nimittämiseksi valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Etelä-Afrikan valtuuskunta Jim Higgins Veronika Lopefontenien tilalle. Ö, pan parlamentin parlamenttiin valtuuskunnan ähm, kuntaan Jim Higgins Veronica Lope Fontanien äh, sijalle. EU Chile valtuuskuntaan Veronica Lope Fontan ja Jim Higginsin tilalle ja Eurolat valtuuskuntaan Veronica Lope Fontan ja Jim Higginsin tilalle. Sitten Yhdysvallat Hiljattain valtuuskuntaan Karim Seribi ja erityisvaliokuntaa, äh, joka käsittelee järjestäytynyttä rikollisuutta, niin sinne on nimitetty edustaja Nicole Kiel Nielsen. Jos kukaan ei vastusta näitä nimityksiä, niin sitten ne vahvistetaan ja istunto keskeytetään kello 12 asti. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat.